You need to press it. Teidän täytyy painaa nappia. Painakaa nappia, hyvä herri. Okei. Okay. Είχα λοιπόν ζητήσει πρώτος Niin, siis minä olin ensimmäinen, joka pyysi puheenvuoroa menettelyssä pohjalistaa. Minä tarkistin tämän puheenjohtajan ja minä olin ensimmäinen. En nyt valita siksi, etten saanut puheenvuoroa, vaan siksi, miten tässä nyt on toimittu.